Monsieur le Président, mesdames... Puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Minulla on aina ilo tulla parlamenttiin, jossa olen ollut kahdessa vaiheessa jäsenenä viimeisen 20 vuoden aikana. Tämä on parlamentti, jonka poliittisen roolin tunnen ja jota pidän myönteisenä. Minä valmistaudun talouskomissaarin tehtäviin, vero- ja tulliasioista vastaavaan myös Jean-Claude Junckerin komissiossa tein sen ylpeänä. Olen valmis täysin palvelemaan eurooppalaista yleistä etua. Tein sen nöyrästi ja tunnen valtavaa vastuuta. Ajatellen niitä poliittisia ja taloudellisia haasteita, joita meidän eurooppalaisten täytyy kohdata. Minulla on syvällinen poliittinen vakaumus Meillä on nyt viimeisen mahdollisuuden Eurooppa edessämme. Tämä vakaumus, joka on syntynyt eurooppalaisista kokemuksista, jota millä, jotka meillä on aina ollut tärkeitä, jos olen ollut eturivissä, meppinä, varapuheenjohtajana parlamentissa, Euroopan ministerinä, komission varapuheenjohtajana Euroopan asiassa, Ranskan parlamentissa ja sitten viime vuosina Ranskan talousministerinä. Koko historiani kautta kaikkien solujeni olen syvällisesti eurooppalainen. Minun silmässäni Eurooppa on tämä suuri kertomus, vuosissa tämä suuri kertomus. Uskon vakaasti, että eromme rikastuttavat meitä, kansan lähestyminen on hyvä asia sinällään, ja olemme vahvempia, jos puhumme yhdellä äänellä. Eurooppalainen vakamus on antanut mahdollisuuden meille jättää tämän traagisen menneisyyden. Tällä hetkellä me tunteenomaisesti, tunteella kaikkialla Euroopassa muistamme Euro- ensimmäisen maailmansodan satavuotismuistopäivää ja 60, 70 vuotta natsibarbarista vapautumisesta. Se muistuttaa meitä, että Eurooppa on syntynyt kaauksesta päästäkseen. Ja minulla on puolalaiset ja Äh, juuret. Äitini kautta romanialaiset, isäni kautta minä olen kokenut tämän eilisen maailman harharetket, josta Stefan Zweig puhui. Ja olemme kokeneet tämän Shoan tragedian, jota, joka me ylittää ymmärryksen. Olen vakuuttunut, että maan osamme yhdistyminen 2004-2007, johon annan panokseni Romanian liittymismietinnön tekijänä, jos maan, jossa isäni syntyi. Tämä oli historiallinen hetki Euroopan sivilisaatiolle eurooppalaisen projektin toimijana oleminen eilen kuin tänään, tänään ja huomenna on minulle, antaa minulle syvällistä poliittista merkitystä ja haluan sanoa sen teille ihan henkilökohtaisesti. Mutta tiedän, että yhä vähemmän harvempi kansalainen jakaa tämän vision. Täytyy myöntää, että Eurooppa ei ole mitenkään annettua kaikille. Monet kansalaiset ovat tällä hetkellä pettyneitä, koska he ajattelevat, että Eurooppa ei ole heitä suojellut eikä luo vaadittavaa edistystä. Euroopan hylkääminen, tämä taloudellisen kykenemättömyyden tunne, tämä poliittisen tehottomuuden tunne. Olen nähnyt, että tämä tunne nousee viime vuosina erityisesti äh, työväenluokassa, ja minä en luovu tästä. Minä en anna periksi. Hyvät jäsenet, me emme voi vaatia kansalaisilta, Euroopan nuorisolta, että heidän täytyy edelleen vain olla kärsivällisiä. Talouskriisi on iskenut kansalaisiin, nuoret, vanhemmat, miehet, naiset, kaikissa maissa. Me emme voi vastata heillä vain juhlien rauhaa ja sopua eilisen vihollisten kesken, josta on ollut tullut ystäviä iäksi Euroopassa. Nyt odotamme jotain muuta, tuloksia, ja haluan antaa siihen täyden panokseni teidän tuolla. Totta kai. Meidän täytyy tarjota toivoa ja osoittaa poliittista tahtoa. Ja se on päivän viestini. Ja näin tulee olemaan koko kauteni. Eurooppa on juurruttanut saavutuksia ja tuloksia viime vuosina. Minä muistan tunteet parlamentin täysistuntosalissa 2004 lainamisen hetkellä. Muistan pitkät yöt euroryhmässä ryhmässä ja Ecofinissä viime vuosina. Mutta on olemassa silloin euron olosta vallitsi epä, aitoja epäilyksiä ja me pyrimme estämään euroalueen räjähtämisen ja pankkien äh, konkurssit. Ja Euroopan keskuspankin äh, kallilla, jopa ratkaisevalla avulla nämä spekulaatiot euroalueen räjähtämistä loppuivat. Ja olemme, ohjelmamaat ovat tehneet tuskallisia uhrauksia – ja ovat nousussa. Euroopan pankkiunioni on raiteillaan ja tulee tapaamaan vahvistetun budjettitaseen. Julkisen sektorin vajeet euroalueella ovat kavenneet ja euro laajenee. Olen ottanut näihin taisteluihin viime vuosina. Olen intohimoinen eurooppalainen ja ylpeä siitä, mutta täytyy nöydyydellä myöntää, että vaikka julkisen sektorin budjetin vakaus on ehdoton vaatimus, me erityisesti eurooppalaiset odottavat sosiaalista edistystä, kasvua, työllisyyttä. Ja meidän täytyy löytää tämän taloudellisen ää, takapakin edessä ratkaisuja ja meidän täytyy taistella yhdessä. Ja tällaiseksi meillä on vastuunne työssäni. Hyvät näistä herrat, olen iloinen, että palvelen täysin Euroopan yleistä etua työskennellessä komissiossa joka on parlamentin kanssa äh, yhteisömänä tämän ytimessä. Olen valmis tähän. Olen keskustellut Junckerin kanssa pitkään vaalien alla ja olen iloinen, että olen hänen tiimissään. Haluan työskennellä täy- täydessä yhteistyössä kollegojen kanssa, varapuheenjohtajan kanssa, komissaarien kanssa, koska kaikki tarvitaan joukkoälyä ja päättäväisyyttä päästäksemme tästä kriisistä. Olen valmis antamaan panokseni omalla paikallani kollegiaalisuuden hengessä, joka on komission aito voima. Tunnen hyvin tämän instituution ja komission voiman. Minulla voin kiittää erinomaisesta yhteistyöstä kahden kollegan kanssa, oli Reinin ja Algera Semen kanssa ja Michel Barnerin kanssa myös pankkiunionin syntymisessä. Meillä on paljon työmaita edessä ja haluan jatkaa teidän tuellanne demokraattisen parlamentin vaatimusten mukaisesti. Meidän yhteinen työ, tiekarttamme, yhdessä me työskentelemme seuraavat viisi vuotta, on vaativa. Meidän täytyy saada Euroopan talous taas toimimaan kansalaisten ja yritysten eteen. Ja me tarvitsemme ihan selkeitä näkymiä. haluan selvästi sanoa, että meillä on kaksinainen taistelu, yhtä talouden vakauden säilyttäminen ja toisaalta kasvun edistäminen ja liikkeelle saaminen. Ja ei pidä asettaa näitä pääperiaatteita vastakkain. Hypät, luovutaanpa näistä henkilökohtaisista hyökkäyksistä ja turhista kuiluista. Ja henkilökohtaisista... Me tiedämme, että ilman kasvua ei ole yksityisen julkisen sektorin velkojen vähentämättä, mutta ei ole vakautta eikä velkaisasteen vähentämistä ilman kasvuakin. Eli pitää pyrkiä molempaan. Eli sitoudun siihen, että noudatetaan budjettisääntöjä kaikissa jäsenmaissa. Sitä täytyy tehdä ilman mitään välinpäätämättömyyttä, eikä mitään äh, yksissä maissa ilman turhaa kovuutta toisessa maassa. Kaikkien maita pitää pieniä ja suuria kohdella samalla säännöllä ja omien ansiotansa mukaan. Voitte luottaa siihen, että minä olen oikeudenmukainen ja puolueeton tuomari, välimies taatakseni, että että äh, kaikki pelaavat yhteisten sääntöjen mukaan ja edistävät talouksiamme. Ja rinnakkaasti meidän täytyy ajatella meidän ja myös Euroopan tasolla. Ja, ja vahventaa Euroopan talouspoliittista ohjausjaksoa ja tarkastella 22 strategiaa ja sen suuntaviivoja, kuten Jean-Lon Juncker totesi ja meillä on mahdollisuus keskustella sitä olennaista asiasta. Minä olen sitoutunut euroalueen vahvistamiseen. Tämä tarkoittaa sen institutionaalisen poliittisen arkkitehtuurin syventämistä, sen toiminnan ja välineiden syventämistä ja laajenemista muihin, jäsenmai, muihin maihin, jäsenmaihin, jotka täyttävät sen kriteeriat. Taistelen kovasti euron pelastamiseksi kriisin aikana ja tulen jatkamaan tätä äh, rinnakkain Vallis Dambroskin kanssa, koska minä, me uskomme vakaasti yhteisen tulevaisuuteen teen yhtä selvästi vielä, se, teen selväksi sen, että olen sitoutunut kasvun uudelle elvyttämiseksi. Me, me emme voi, meidän ne pitäisi hyväksyä enää nollakasvuskenaariota seuraavalle vuodelle. Kuusi vuotta talouskriisiä jälkeen EUn kokonaisinvestoinnit ovat yhä 17 prosenttia alhaisemmat kuin 2007. Tulen työskentelemään kollegoiden kanssa jotta yleensä esimerkiksi tämän 300 miljardin investointisuunnitelman, jonka Jean-Claude Juncker on julkaissut. Eurooppa tarvitsee kiireesti investointeja sekä julkisia että yksityisiä luodakseen uusia työpaikkoja ja uusia työyrityksiä ja luodakseen sitä infrastruktuuria, jota tulevaisuudessa tarvitsemme. Työskentelen kovasti, jotta saamme tämä haaste toteutettua lähikuukausissa Jyrki Kataisen Jonathan Hillin kanssa. Toivon myös, että kasvun paluu tuo suurempaa sosiaalista oikeutta kansalaisillemme. Meidän pitää korjata ne vahingot, joita tämä talouskriisi on tehnyt. Se on aiheuttanut liian suurta kärsimystä naisille ja miehille koko tällä mantereella. Tässä me emme voi eikä meidän pitäisi hyväksyä näitä nykyisiä työttömyystasoja. Työttömyys on nyt 11,2 prosenttia EU:ssa ja nuorisotyöttömyys jopa 23,3 prosenttia. Talouskasvun täytyy olla kestävää, sen täytyy luoda huomisen työpaikkoja, antaa uskoa ja luottamusta takaisin Euroopan nuorille. Tässä asiassa Marian Tissen ja minä olemme varsin samaa mieltä. Pidän tärkeänä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, reiluutta ja tätä sovellan myös omiin vastuualueisiini, verotukseen ja finanssipolitiikkaan. Taistelen ankarasti veroparatiiseja, veron kiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Tämä on hyvin tärkeää sekä taloudellisista että eettisistä syistä. Meidän täytyy lopettaa pankkisalaisuudet Euroopassa. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä eteenpäin. Aivan kuten G20-kokouksessa päätettiin, automaattisesta tietojenvaihdosta täytyy tulla Euroopassa sääntö ja myös standardi globaalilla tasolla tässä yhteisessä taistelussa voitte luottaa tukeeni. Tuen myös niitä 11 jäsenvaltiota, jotka ovat päättäneet luoda transaktioveron yhteisen yhteistyön kautta. Tuin tätä aloitetta yhdessä Wolfgang Schäublen kanssa ja jatkan samaa työtä Euroopan komission jäsenenä. Ja emme voi myöskään unohtaa tullipolitiikkaa, johon liittyy hyvin konkreettisia kysymyksiä kansalaisten suojelusta ja pk-yritysten suojelusta globaalissa maailmassa. Meidän tulee tehdä yhteistyötä, jotta saamme voimaan yhteisön, yhteisen tullikoodin toukokuun 2016 mennessä. Tämä on erittäin tärkeä tehtävä ja teen läheistä yhteistyötä IMKO- ja INTA-valiokuntien kanssa. Tarvitsen tässä teidän tukeanne ja kaikissa näissä luettelemissani asioissa. Jean-Claude Juncker toivoi komissiota, joka olisi tehokas, poliittinen, koherentti. Tässä komissiossa haluan taata Euroopan intressien valvomisen, enkä suinkaan Euroopan talouden intressejä. Haluan vartioida hyvin tarkasti yhteisiä sääntöjämme ja edistää niitä aloitteita, yhteisiä aloitteita, joilla voimme tukea kasvua ja työllisyyttä. Kuten tiedätte, minä olen ranskalainen minä olen sosiaalidemokraatti, siinä ei ole mitään hävettävää. Ja kuten te kaikki, kuten kaikki kollegani, minä en ole luopumassa kansallisuudestani enkä omista vakaumuksistani. Haluan kertoa teille hyvin suorasanaisesti ja virallisesti, että en ole minkään yhden asian tai yhden maan kannattaja tai tukija tulevassa työssäni. Vaadin, vaadin jokaiselta maalta samoja asioita. Eurooppa on hyvin mahtava poliittinen projekti ja se tarvitsee meidän kaikkien tukea. Meillä on nyt suunta, meillä on kunnianhimoa ja minä tulen työskentelemään hyvin läheisessä yhteistyössä parlamentin, kaikkien teidän, kaikkien teidän valiokuntienne kanssa. Se on todella tärkeää omassa työssäni. Minä haluan vahvistaa vuoropuhelua molemminpuolista kunnioitusta. Tunnen parlamentin hyvin, kunnioitan parlamenttia, olen siitä hyvin ylpeä, olen täällä kahteen otteeseen istunutkin eurooppalaisten parlamentaarikkojen, kansallisten parlamentaarikkojen, kansallisten ministerien kanssa on tehtävä yhteistyötä. Ne tuntevat instituutiot parhaalla mahdollisella tavalla ja minä haluan työskennellä teidän kanssanne. Se on valtavan tärkeää. Herra puheenjohtaja, hyvät edustajat, haluan olla vastuullinen komission jäsen ja vahvistaa demokratiaa. Tarvitsen teidän tukeanne, teidän luottamustanne, jotta voimme vastata näihin haasteisiin. Nyt haluan vastata hyvin rehellisesti teidän kysymyksiinne, olivatpa ne millaisia tahansa. Kiitos.